Okay. colleagues, may I ask you to... Hyvät kollegat, voisinko pyytää teitä istuutumaan? Hienoa, että meillä on tämä yhteiskokous talousarvion valvontavaliokunnan ja teidän puheenjohtaja Greslin kanssa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Neven Mattisin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen ja Sabine Colin leger on myös täällä. Hän on valvontaelimen edustajana. Ekon valiokunta on iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus kuulla tilintarkastustuomioistuimen kantaa sen jälkeen, kun EKKP on valvottu yhteisen valvontamekanismin kautta valvojan roolissa. Yhteinen valvontaviranomainen on vastuullinen parlamentille ja edustaja on säännönmukaisesti valiokunnassa keskustelemassa uudistuksista pankkialalla ja pankin valvonnassa. Ja Ekon valiokunta valvoo tätä ensimmäistä pilaria pankkiunionissa. Pari viikkoa sitten äänestimme toisesta valiokunta mietinnöstä, jossa katsotaan pankkiunionin tapahtumia vuonna 2016. Ja usein viitataan myös tilintarkastustoimistuimen erityiskertomukseen. Siellä on mukana henkilöstökysymykset ja riippumattomuuskysymykset tässä mielessä. Ehkä haluaisitte lisätä jotain johdannonomaisesti. Hienoa, että saamme tämän esiteltyä kerralla. Nyt on menetetty vähän aikaa liikenneruuhkien takia. E- esittäisin, että tilintarkastustoimioistuimen jäsen saa heti puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelylle. Kiitän, että saan tulla kertomaan ensimmäisestä Euroopan tilintarkastus tuomioistuimen raportista koskien yhteistä valvontamekanismia, että tunnette tämän, tämä oli, se reagoitiin rahoituskriisin 2012 Euroopan johtajat päättivät, että euroalueen pankkeja pitäisi valvoa tämän uuden yhteisen valvontamekanismin avulla. Tätä päätöstä Többasunta vahvistettiin luottamusta rahoitusjärjestelmän monissa maissa aikaisemmin vuosina otettu liikaa riskiä Monet laitokset joutuivat pyytämään valtioltaan tukea. Rahoitustuki tietenkin tuli veronmaksajilta, mutta jotta voitaisiin vähentää riskejä jatkossa, Euroopan poliitikot päättivät perustaa yhteisen valvontamekanismin. Tarkoituksena oli, että EKP olisi tavallaan ratkaisussa roolissa asiassa. Se valvoisi suoraan 130 suurinta pankkia Euroopassa kokonaisuus on valvottanut yli tuhat. Tässä lisättäisiin mikrotason valvontaa koko EU-ssa. Tarkoituksena oli, että Kansalliset viranomaiset olisivat useissa tärkeissä tehtävissä. Heillä olisi tärkeä vaikutusvalta kuluttajansuojakysymyksen rahan pesun vastaisessa valvonnassa ja he valvoisivat myös suoraan pienempiä pankkeja. Lisäksi ne antaisivat resursseja mikrotason valvonnalla, jota EIP harjoittaa koska tämä valvontamekanismi on niin tärkeä, me päätimme tarkastaa tilannetta ja me keskitymme seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin, miten EKP perusti tämän monimutkaisen järjestelmän, miten se toimii tehtävässään, miten se järjestää työnsä, mitä hallintojärjestelmiä se on saanut aikaan, miten se tarttuu tilivastuukysymyksiin ja miten EKP on järjestänyt ja antanut resursseja sekä paikalla tapahtuvan että muuhun valvontaan. Mitä totesimme tutkimuksessa me huomasimme, että monimutkainen valvontajärjestelmä perustettiin aika nopeasti. Järjestelmä perustettiin noin kolmas reilussa vuodessa ja noin tuhat uutta työntekijää palkattiin. Tämä oli aika ainutlaatuinen tehtävä ja saavutus. Kuitenkin totesimme myös, että uuden järjestelmän monimutkaisuus on haaste ja uusi mekanismi tukeutuu suureen koordinaation tiedonantoon EKPn henkilökunnan ja osallistuvien jäsenvaltioiden virkamieskunnan välillä. Totesimme esimerkiksi, että, että valvontamekanismin ei valvo valvontatoimintaa suoraan eikä ihmisen voimavaroja. Tämä kuuluu EKPn neuvostolle ja sen johtokunnalle. Me totesimme myös, että vaikka EKPtä sitoo lainsäädäntö, se joutuu erottamaan rahapoliittisen tehtävänsä ja valvontatehtävänsä, niin jotkut EKPn yksiköt antavat palveluksia molemmille tehtäväalueille ja samanaikaisesti emme huomanneet, että riskiä olisi kunnolla vähennetty ja estetty selkeästi äh, äh, eturistiriita kysymys kahden toiminnan välillä. Totesimme myös, että EKP ei kun kunnolla analysoinut henkilökuntatarpeitaan etukäteen ja näin ollen on kärs, valvontamekanismi kärsinyt vähäisestä henkilökunnasta. Totesimme myös, että mitä tulee suurimpien pankkiryhmien valvomisen, EKP joutuu turvautumaan paljon henkilökuntaan, mitä saadaan kansallisilta viranomaisilta suora valvonta koskien 120 suurinta pankkia paikan päällä tapahtuvilla tarkastuksilla on tärkeä rooli. Me huomasimme, että vain 12 prosenttia kaikista paikalla tapahtuvista valvonnoista olivat EKPn henkilökunnan johtamia. Kaikki muut tarkastukset oli, olivat kansallisten viranomaisten käsissä. Jossain määrin olimme hämmästyneitä jossain määrin siitä, että tässä ei ole kyse vain riittämättömistä henkilöstövaroista, vaan valvontaohjeistuksessa todetaan, että paikalla tapahtuva valvonta säännönmukaisesti sisältäisi myös kansallisia viranomaisia. Tässä oli tiettyä jännitettä lainsäätäjän aikomuksen välillä, nimittäin EKP pitäisi suoraan valvoa 120 suurinta pankkia ja ottaa huomioon tämä hen- henkilökunta kysymyksissä. Me totesimme, huomasimme myös, että yleisesti ottaen henkilöstövaroja on liian vähän yhteisissä valvontaryhmissä ja valvontaryhmissä. Tämä näkyy myös valvontaelimen johtokunnan raportista noin vuosi sitten. Tämä monimutkainen järjestelmä jossa henkilökuntaa tulee sekä EKPstä että kansalliselta tasolta viranom- kansallisilla viranomaisista. Olemme todenneet, että tämä on ongelma. EKPllä ei ole kunnollista arviointijärjestelmää, mitä tulee henkilökuntaan kunnan soveltuvuuteen, jota saadaan kansallistasolta EKP on vastuussa, se on, mutta sillä ei ole järjestelmää, miten se arvioi henkilökunnan pätevyyttä, jota se saa kansallisilta vastuuviranomaisilta. Se ei pysty myöskään vaikuttamaan siihen, miten henkilökuntaa valitaan, koska joissakin maissa tämä olisi heidän lainsäädäntöään vastaan. Tässä olivat meidän päälöydöksemme raportissa. Täytyy todeta vielä, että olemme pystyneet arvioimaan EKPn operatiivista tehokkuutta paikalla tapahtuvilla valvonnoilla, samoin muulla valvonnalla. EKP ei kuitenkaan antanut kaikkia niitä asiakirjoja, joita me valvoina kuitenkin pidimme tärkeänä tarkastustehtävässämme. EKP oli sitä mieltä, että me ylitimme mandaattimme, joka on kuitenkin määritelty selkeästi me olemme kuitenkin sitä mieltä, että meillä on eri oikeus itse määritellä, mitä asiakirjoja tarvitaan, jotta voidaan tarkastus suorittaa. Tilintarkastustuomioistuin pohtii, miten puuttua tähän kysymykseen ja mielellämme kuulemme myös lainsäätäjän näkemyksiä tästä asiasta. Edelleen täytyy sanoa, että kokemuksemme vahvistavat sen, mitä paikalliset korkeimmat valvontayhmät ovat todenneet, että tarkastuskuilu on syntynyt ja se johtuu siitä, että että kapasiteetti puuttuu jossakin se valtiosta. Me, me käymme läpi myös kansainvälisiä käytäntöjä täällä saralla kertomuksessa, mutta myönteisessä mielessä täytyy sanoa vielä, että me olemme antaneet monia suosituksia yli 13 suositusta itse asiassa. Ne on, vai ne on ra- ra- ja jaoteltu 13 ryhmään ja EKP on hyväksynyt niistä 12. Se yhtä se ei hyväksynyt täysin. Tämä liittyi talousarvioprosessiin. Olemme nähneet, että järjestelmä kamppailee riittämättömien resurssien takia. Meistä valvonta meillä pitäisi olla enemmän vaikutusvaltaa, erityisesti korkeimmilla viranomaisilla tässä elämässä pitäisi olla enemmän päätösvaltaa budjetista. Kuitenkin EKP oli sillä kannalla, että valvontaelin ei voi harjoittaa valvontaa koskien budjettia ja henkilöstöresursseja, koska se ei ole EKPn päätöksen tekevä elin, vaan se on elin, joka on lisätty EKPn rakenteisiin yhteisen valvontamekanismiasetuksen kautta. Ja tämä on EKP, mistä se toisesta lainsäädäntöä. EKP totesi vielä, että otimme esille totesi, että jos pitäisi täysin erottaa nämä kaksi tehtävää, se lisäisi kustannuksia ja lisäisi riskejä. Haluaisin kuitenkin panna merkille, että meidän suosituksemme ei ollut se, että, että pitäisi täysin poistaa yhteisten yksiköjen käyttö, mutta tässä liittyy konfliktin riskejä, esimerkiksi oikeusyksikkö asiaa pitäisi käsitellä etukäteen ja pyrkiä vähentämään riskejä järjestelmällisesti. Vielä yksi asia totesimme, että EKPn johtaja henkilökunta oli varsin yhteistyöskykyinen, kun laadimme kertomustamme, otti huomioon kysymyksemme ja kommenttimme. Haluan vielä toistaa, EKP hyväksyi todellakin 12 13 suosituksesta. Ja tämän yhdenkin se osittain hyväksyi. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt Sabine Lautenschläger saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Kiitos oikein paljon, että sain mahdollisuuden kommentoida Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Aluksi haluaisin sanoa, että pidämme todella tervetulleena sitä, että tilintarkastustuomioistuin on kommentoinut sitä, miten voitaisiin paremmin huolehtia, tehokkaammin huolehtia yhteisestä valvontamekanismista. Kyllä, parantamisen varaa on. Ja siksi EKP oikeastaan hyväksyy kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja on lähtenyt töihin näiden löydysten täytäntöönpanemiseksi. Moniin asioihin on puututtu, kuten päätöksentekomekanismin helpottaminen, yksinkertaistaminen. Meillä on nyt vastata myös vaatimukseen lisää avoimuudesta ja viime vuonna otettiin pankkitilastoja nettisivuillemme ja lisäksi uusia viestintävälineitä kansalaisten suuntaan, kuten säännöllinen uutislehtisimme ja myös pankkien suuntaan, kuten tietyn aiheeseen liittyvät työpajat. Lisäksi olemme konsultoineet laajasti alaa myös sellaisten välineiden osalta, joiden osalta konsultoiminen ei ole välttämätöntä. Muuten harkitsemme nyt toimintaohjelmia, jotka antavat mahdollisuuden toteuttaa täsmällisiä seurantatoimia. Ajattelen niitä ehdotuksia, joita tilintarkastustuomioistuin meille teki. Erityisesti ajattelen sitä, miten järjestetään paikan päällä tehtävät tarkastukset, miten koulutetaan henkilöstöä. Meillä on henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma suunnittelemat itse järjestelmää varten ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta seurannassa on myöskin otettava huomioon säätäjien luomat oikeudelliset puitteet. Lyhyesti haluaisin kommentoida yhtä seikkaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta siitä, onko annettu kaikki tarvittavat asiakirjat meidän puoleltamme. tietenkin kiinnostaa varmasti myös meidän näkemyksemme. Olen vakuutunut siitä, että olemme antaneet käyttöön kaikki asiakirjat, johon on lupa antaa, kun ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen oikeutta valvoa toimiamme artiklan 27.2 mukaan ohjesäännössä ja se liittyy pankkivalvontaan 20.7 yhteisen valvonta mekanismin asetuksessa. Me teemme täysin yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja tilintarkastustiimille annettiin merkittävä määrä asiakirjoja, yli 350. Ja selvityksiä paljon. Meillä oli monen monia kokouksia, kaikki mainittujen oikeudellisten säännösten mukaisia. Jotkut asiakirjat, kuten pöytäkirjat, valvontalautakunnan kokouksista ja yksittäisten kantoja ei voitu esittää, koska näin tilintarkastustuomioistuin ei olisi valvonut ainoastaan hallinnon tehokkuutta. Ja tämä olisi saattanut rikkoa sitä, miten hoidetaan luottamuksellisuus niiden tietojen osalta, jotka liittyvät kolmansiin osapuoliin. Meillähän on tietoa myös, joka koskee kolmansia osapuolia ja ainoastaan meitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tilintarkastustuomioistuin saanut lisätietoa. Annan tästä esimerkinkin. Tilintarkastustuomioistuin pyysi valvontapäätöksiä eri tasoilta, esimerkiksi hätätilanteet, peruspäätökset, valvonta, valvonnan uudelleen tarkastelu, hyväksyntäpäätökset ja täytäntöönpanon koko kaavio alusta loppuun siihen asti, että päätös annetaan tietylle pankille. Emme ole ihan varmoja siitä, miksi tällaiset pankkikohtaiset tiedot olivat tarpeen, jotta pystyttiin hallinnon tehokkuutta meillä valvomaan. Tästä syystä ja siitä syystä, että meillä on luottamuksellisuussäännöt, emme voineet täyttää asiakirjanippua antaa, jossa on luottamuksellista tietoa, joka koskee yksittäisiä pankkeja. Sen sijaan luomme Excel-taulukon, jossa oli nimetöntä tietoa ja lyhyesti selvitetty eri vaiheet hyväksyntä- ja päätöksentekoprosessissa. Näin teemme kaikkemme, jotta löytäisimme tasapainon, vastaisimme tilintarkastustuomioistuimen toivomuksiin, mutta otettaisiin myöskin huomioon mandaatit EKPn riippumattomuus ja oikeudelliset säännöt. Haluaisin muistuttaa siitä, että syy siihen, että tilintarkastustuomioistuimen on tarkoitus juuri valvoa hallinnon tehokkuutta on säännöissämme. Meidän on huolehdittava EKPn riippumattomuudesta. Yhteisen valvontamekanismin asetuksessa haluttiin noudattaa näitä primaarilainsäädännön sääntöjä. On muistettava, että YVM-asetuksessa on myös kattavat tilivelvollisuusrakenne EKPn sääntöihin liittyen. YMV asetus ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset tässä kysymyksessä sisältävät muun muassa Euroopan komission selvitykset ja suositukset, joita lähetetään parlamentille, ja kuulemiset, jotka kohdistuivat Daniel Nuihin, ja myös yksittäiset pankkipäätökset. Tilintarkastustuomioistuimen mandaatti ja tilivalvelusvelvollisuut puitteet osoittavat, että tämän tason valvonta kyllä toteutuu ihan myönteisesti verrattuna moniin kansallisiin tilanteisiin. Me vertasimme kansallisten tilintarkastajien mandaatteihin ja suuri osa ei ole saanut joko minkäänlaista mandaattia – tilintarkastaa valvontaa tai hyvin rajallisesti. Esimerkiksi hallinnon tehokkuus. Joten meidän mielestämme tässä ei ole mitään puutteita valvonnassa. Valvontaviranomainen haluaa olla todella avoin suhteessaan tilintarkastustuomioistuimeen ja olla läheisessä yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen mandaatin mukaisesti. Pidämme hyvin tervetulleena tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, kuten jo sanoin. Ja kuten Hermate sanoi, ilmeisesti vain yksi suositus osittain muiden suositusten osalta olemme täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen löydösten kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon ongelmaan aina, jos valvottava pääsee päättämään, mitä tilin tarkastajille näytetään, että ole ainoa tapaus tässä. Tässä pitäisi ehkä ajatella uudistuksia. Esittelijä on edustaja Valli, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ennen kaikkea haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä hyödyllisestä työstä. Se on myös ollut hyödyllistä äh, kontvaliokunnalle. Ja haluaisin ihan alkuun saada vähän yksin, yksityiskohtaisempaa selvitystä EKPn edustajalta siitä, minkä vuoksi äm, täyttä pääsyä asiakirjoihin ei ole taattu. Yleensähän äm, tällainen asiakirjojen saatavuus on laajempaa ja Äh, on tärkeää, että me myös voimme antaa äh, selkeämpiä vastauksia kansalaisille, joten dokumenttien saatavuutta tulisi parantaa. Äh, toiseksi haluaisin sanoa, että valvontajärjestelmässä on ollut aukkoja. Tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että B, EKPn ää, valvonnan taso ei ollut ihan niin laaja kuin mitä kansalliset viranomaiset olisivat halunneet. Siksi järjestelmä ei välttämättä ole homogeeninen ja saattaa johtaa siihen, että erilaisia pankki- ja talouspiirteitä eurovyöhykkeellä korostetaan. Euroopan keskuspankilla ei ole vielä ollut mahdollisuuksia, tai se ei ole pystynyt antamaan tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia tehdä riittäviä, riittäviä tarkastuksia. Myös arvioinnin ja valvonnan julkistamisen osalta on ollut puutteita. Ongelmia on ollut myös näiden prudential-arviointien uudistamisessa, niiden sen ymmärtämisessä. Ja mehän olemme jo jonkin, muutamankin kerran voineet todeta, että tietyissä tapauksissa on jonkin verran tulkinnan varaa tapauksi, tapauksista riippuen, eli jonkinlaista harkintavaltaa tai tällaista umpimähkäisyyttä on ollut kun ajatellaan niitä asiakirjoja, joita EKP on antanut tilintarkastustuomioistuimille, ne eivät ole riittäneet tämän, tämän umpimähkäisyyden perustelemiseksi. On selvää siis, että Ähm, systeemisten riskien arvioinnissa on ollut vieläkin ongelmia. On erittäin tärkeää, että kun toteutetaan pankkivalvontaa, on tärkeää va- ennaltaehkäistä systeemiset riskit ja niiden, ää, äh, niiden syyt. Ei ole mahdollista, että äh, esimerkiksi spekulaation mahdollisuus jätetään huomiotta valvonnassa. Siksi meidän täytyy jatkossa peräänkuuluttaa tiukempaa linjaa. On otettava huomioon sekin, että reaalitalous Euroopassa edelleenkin kärsii ja meidän tulisi toimia kaikin tavoin niin, että voimme palauttaa kasvun eurovyöhykkeelle. Tietenkin valvonta parantaa vakautta palauttaa sen tulisi parantaa vakautta. Ja sitten vielä viittaan siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, eli että rahapolitiikkaa ja valvontaa toteuttaa sama instituutio ja siksi on vaara sille, että tulee eturistiriitoja ja siksi olisikin analysoitava, minkälaisia riskejä tästä saattaa koitua ja miten EKP puuttuu tämän kaltaisiin mahdollisiin riskeihin. Totta kai tarvitaan muodollinen linjanveto valvonta siis YVM ja rahapolitiikan välillä. On tärkeää, että meillä, me saamme yhtenäisen valvontamekanismin. Vuonna 2015 ähm, me saimme ensimmäisen raportin tai lausunnon tästä valvonnasta. Tuolloin EKP lupasi antaa enemmän asiakirjoja. Me tarvitsemme tehokkaan ja demokraattisen valvonnan ja sellaisen välineen, jonka avulla voimme saada aikaan todellista kasvua ja vähentää riskejä. Tässä on kyse raha- ja talouspolitiikasta ja siitä, että kriisin vaikutuksista, vaikutuksia halutaan lieventää. Mitä tulee Eli, ja meidän täytyy edelleenkin kiinnittää eniten huomiota kriisin syy, syihin. Voi olla, että ähm, olen nyt äh, ymmärtänyt asiat väärin, mutta näyttää siltä, että poliittisesti olemme keskittyneet äh, liikaa riskin seurauksiin, emme äh, sen syihin. Äh, voi emme ole niinkään äh, keskittyneet niihin virheisiin, joita on tehty. Tässä oli muutamia äh, huomioita äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Ja haluan minäkin valiokuntani puolesta kiittää tästä. Thank you. We start. Kiitos. Aloitetaan keskustelu. Ensin edustaja Härissä. Thank you very much indeed, President. And, uh, can I... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, jossa se arvioi tästä valvontamekanismia ja arvostan myös esittelijä Vallin kannanottoa. On merkittävää, että YVM perustettiin kriisin keskellä ensimmäisenä pilarina pankkiunionia. Saatiin yhteinen valvontajärjestelmä. Tämä ei koske vain järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, niin kuin Daniel Noi usein toteaa, vaan haluttiin myös minimistandardi, jota sovellettaisiin pienempiin ei-systeemisiin pankkeihin ympäri Eurooppaa. Ja vaikkakin YVM perustettiin tänä kriisin hetkenä, se ei silti tarkoita sitä, ettemmekö me voi muuttaa sitä tapaa, jolla avoimuus ja EKPn harjoittama tarkastaminen et, tai siis sitä voidaan siis tarkastella jatkuvasti. Se tarkoittaa sitä, että aloitimme kriisissä, että tämä järjestelmä on käytössä loppu, maailman tappiin saakka. Tämä on iso organisaatio, sillä on iso merkitys pankkijärjestelmällemme. Henkilökohtaisesti minä uskon, että kun Daniel Nuo tulee jälleen valiokuntaan, ekon valiokuntaan, niin hän on yksi todella korkeatasoinen virkamies. Hän ymmärtää asiat, ymmärtää pankkijärjestelmän, suurten pankkien tilanteen ja ymmärtää hyvin sen, miten YVM on toiminut. Kyse ei ole vain stressitesteistä pankkien kohdalla tai äh, omaisuusjärjestöjä, joita arvioidaan, vaan halutaan myös selkeästi määritellä tie eteenpäin. Ja on tärkeää, että me tarkastelemme tätä tilannetta. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus on varsin samanlainen kuin raportti, joka saatiin ja julkistettiin yli vuosi sitten. Se koski Troikan roolia Irlannin pelastustoimissa ja tässä skenaariossa molemmat Ekonin ja budjettivalvontapuheenjohtajat varmasti muistavat, että silloin puuttui asiakirjoja, joita oli annettu silloin tilintarkastustuomioistuimelle, kun se tuttu tutki näitä Troikan toimia Irlannin pelastustoimien yhteydessä. Ja jälleen voimme nähdä ikävä kyllä, että asiakirjoja ei saada koko täydellisessä muodossaan YVMlle. Ja tämä on hu- huolenaihe, joka, jota meidän pitää korostaa. Ymmärrän kyllä ja myönnän, että paljon on tapahtunut, paljon työtä on tehty, kautta pankkivalvontajärjestelmän, mutta se ei se siis tarkoita sitä, etteikö tätä vieläkin voitaisiin parantaa. Ja mielestäni tämä kysymys, joka liittyy avoimuuteen, on todella tärkeää, kun tässä mennään eteenpäin. Meidän pitää varmistaa, että suuri yleisö ymmärtää, että on välttämätöntä omistaa tällainen yhteinen valvontamekanismi. Mielestäni on niin aivan loogista, että jos meillä on yhtenäisvaluutta ja me perustamme pankkiunionin, niin silloinhan meillä pitäisikin kyllä olla tällainen yhteinen valvontamekanismi koskee koko EUta, mutta sen pitää sopia tehtävän, sen pitää pystyä todistamaan, että sen antamat tiedot parlamentille ja sen valiokunnille on riittävää tietoa. Minä haluaisin vielä sanoa, että tämä tulee pöytäkirjoihin, että rahapoliittinen vuoropuhelu, jota me käymme herra Draghin kanssa, on riittämätöntä ei, tule tarpeeksi tietoa näiden keskusteluiden yhteydessä. Meillä täytyy olla sellainen järjestelmä, jossa tilivastuu toimii paremmin ja minä kyllä hyväksyn tämän ihan ensimmäisen. Sitten vielä muutama loppukommentti. Minä en usko, että voidaan hyväksyä sitä, että EKP valitsee ne asiakirjat, joita se sitten antaa tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin on viimeinen vetomustaho, kun päätetään onko mikään EU-viranomaista virasto sellainen, että se täyttää standardit. Sehän on tavallaan tämä viimeinen tarkastaja vetomusjärjestelmän huippu. Ei ole hyväksyttävää, että eikä sekään että EKP tai mikään virasto sano, että me emme hyväksy teidän mandaattia, me tässä alueessa. Me itse päätämme, mitä teille annamme tietona. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä. Tähän asiaan pitää palata. Tuollakin kollegakin sanoi, että tätä ei voida hyväksyä, että tämä kolmivuosittainen raportti, tämä luvattiin 2015, sitä ei ole vieläkään saatu. Ja meidän täytyy saada informaatiota tästä asiasta. Minä kyllä myönnän ja ymmärrän, että 12.13. tilintarkastustuomioistuimen suosituksista on hyväksytty EKPssä ja se on hyvä asia. Vielä lopuksi yksi kommentti. Tämän erityiskertomuksen hyötynä on se, että näemme täällä mikä on hyvää, mikä on huonoa. Me tarvitsemme vielä paljon enemmän näitä hyviä käytäntöjä EKPltä, mitä tulee yhteiseen valvontamekanismiin, koska he sanovat, että olivat suoraan vastuussa Euroopan parlamentille. Monet täällä kyllä varmasti kyseenalaistaisivat tämän EKPn kommentin. Kiitos. Minun on sanottava, että tämä rahapoliittinen vuoropuhelu ei sinänsä liity tähän valvontaan. Mielestäni se toimii melko hyvin kuitenkin. Parlamentti on monet kerrat todennut olevansa tyytyväinen siihen, miten rahapoliittista vuoropuhelua käydään on muistettava Ekopen sääntöjen 27.1 ja 2 kohdat. Tämän sanottuani niin Pervas Peres saa puheenvuoron. Um, ähm, y encore l'interprétation? Ähm, Kiitoksia kovasti. On tärkeää, että saatamme järjestää tämän yhteisen kokouksen kahden valiokunnan kesken. Minä pidän erittäin tärkeänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin voi tehdä työtään on aina kiintoisaa lukea sen kertomuksia. Ja kun puhutaan yhteisestä valvontamekanismista, niin me todella luemme näitä kertomuksia kiinnostuneina. Mutta kun ajatellaan, että kyse on kuitenkin nuorista instituutioista, niin SSM on kovin paljon tehtäviä. Se on suuri haaste. harvat ihmiset ovat viime vuosina kohdanneet näin monimuotoisia tehtäviä. Tässä on kyse moninaisista pankkijärjestelmistä ja valvontakin on valvontatehtävä on suuri ja pelkään hiukan sitä, että keskitymme tiettyihin piirteisiin. Ja tällä tavalla me haurastamme instituutiota, jota kuitenkin ehdottomasti tarvitsemme ja joka on koko pankkiunionin kulmakivi, pankkiunioni, jota me haluamme vahvistaa joka päivä, joten toivon, että nämä keskustelut, joita käymme täällä, voivat myötävaikuttaa ja helpottaa ja parantaa ennestään yhteisen valvontamekanismin työtä. Ja tietenkin tarvitaan kriittistä analyysiä. Onhan tämän instituution perustaminen ollut hyvin vaikeaa, kun kulttuuritkin ovat niin erilaisia. Eh, ettei nyt vaan kävisi niin, että lapsi menee veden mukana. Eh, kun tässä puhutaan eh, pankkiunionista, niin se on ihan eri asia kuin toimia kansallisella tasolla. Ja tätä järjestelmää täytyy kehittää ja parantaa, ei haurastuttaa. Me emme saa sulkea silmiämme niiltä ongelmilta, joita tällaisella uudella organisaatiolla saattaa olla. Ja Pohdinpa vain tässä, että onko meillä hyvä tasapaino, kun ajatellaan hallintoneuvostoa ja tätä poli- valvontatehtävää ja sitten tätä poliittista tavoitetta. Ja kun tarkastelen sitä metodia, sitä määrätietoisuutta, painottaa ammattitaitoisuutta, rekrytoinnin intensiivisyyttä ja sitä, kuinka tätä äh, metodiikkaa on kehitetty, niin ehkä tässä on tullut vähän liian suuri annos kerralla. Kiitos. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Euroopan tilintarkastustuomioistuinhan sääntöjen mukaan on saanut tehtävän katsoa hallinnon tehokkuutta valvontamekanismissa ja parlamenttina yhteislainsäädäntäjänä olemme osallistuneet tämän prosessiin ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tulokset pitäisi ottaa tosissaan. Tässä on kyllä aukkoa. Kansallinen valvonta kun sitä siirretään kansalliselta tasolta, eikä samanaikaisesti huolehdita siitä, että valvonta hoituu Euroopan tasolla vastaavasti. Silloin on valvonta aukko ja meidän on se tukittava. On ajateltava, että pankkivalvojana EKP ei ole, EKP ei ole yhtä riippumaton kuin EKPnä. Siksi on odotettava avoimuus ja tiedonantosääntöjä. Euroopan parlamentti yhdessä EKPn kanssa on toi mielinten välisessä sopimuksessa todennut, että valvontatehtävien siirtäminen unionin tasolle on hoidettava niin, että kunnollinen tilivelvollisuus toteutuu. Tässä mielessä EKP pitää myös altistua tälle valvonnalle. EKP EKPn pitää muistaa EKPn perussääntö, joka on annettu sille. Mutta minulla olisi kysymyksiä tilintarkastustuomioistuimelle. Mitä mahdollisuuksia näette sinne, että EKP saataisiin velvoitettua lisävoimuuteen, lisää yhteistyöhön? Ja mitä kuuluu sille ajatukselle, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan keskuspankin välille luotaisiin toiminten välinen sopimus. Onko tässä suunnitelmia? Ja kun rouva on paikalla, mikä on EKPn kanta tähän kysymykseen? Kiitos. Seuraavana kollega Takkula, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsentä Era Matesia ja kollega Marko Vallia sinun panoksestasi. Niin kuin eh, raportissa kertomus todetaan, yhteinen valvontamekanismi perustettiin varsin nopeasti pankkiunin rakentamisen yhteydessä. Ja tämä korostaa juuri sitä, kuinka tärkeästä mietinnöstäkin on kyse. Niin paljon valvontaa siirrettiin kansallisilta viranomaisilta EKPlle. Siksi on erittäin tärkeää selventää kansalaisille, miten uudet järjestelmät toimivat. Sitten hiukan sisällöstä syvällinen yhteistyö tuomioistuimen kanssa on tarpeen, samoin raportointi, avoimuus muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden suuntaan on tärkeässä roolissa. Kolmanneksi olen samaa mieltä tilaksustuomioistuimen kanssa, että päätöksentekoprosessin sujuvoittaminen alhaisemmalla tasolla on tärkeää, jotta valvontaelin pystyy keskittymään vaativimpiin, vaativampiin kysymyksiin. Tätä kautta mekanismi toimii paremmin. Työtaakkaa pitää jakaa, mutta tämä on myös yleinen ongelma uusissa rakenteissa – ja siihen menee oma aikansa ennen kuin hyvä tasapaino löytyy. On, edelleen on tärkeää jatkaa arviointia ja valvontaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Aila Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Katalin Edustaja Ivanin piti olla täällä keskustelussa minun sijani, mutta hän joutuu kuitenkin palaamaan kotimaansa. Haluaisin osallistua tähän keskusteluun ja kiittää esittelijä Vallia. Hän on ottanut esille tiettyjä ongelmakohtia – jotka tilintarkastustuomioistuin on myös ottanut esille tässä ensimmäisessä kertomuksessaan koskien mekanismia. Olen ihan samaa mieltä kuin Rova Vereskin, että meidän pitää tavallaan suojata tätä uutta rakennelmaa, uutta elintä ja tilintarkastustuomioistukin toteaa, että tämä liikelähtö toimi varsin hyvin ja niin kuin aina tilintarkastustuomioistuimen kertomusten yhteydessä on aika parantaa tilannetta ennen kuin syntyy vakavampia ongelmia, erityisesti tietyissä kysymyksissä, joita täällä on käsitelty. Uskon, että tilintarkastustuomioista on tehnyt hyvää työtä vaikka tämä kysymys on näin monimutkainen ja väillä aika herkäkin kysymys, hekin varmasti ovat tietoisia siitä, että Tässä on, on kyse myös mahdollista jääviyskysymyksistä tai eturistiriitakysymyksistä näiden kahden yksikön välillä EKPssä. Mm. Tähän liittyy omat riskinsä EKP, Euroopan keskuspankista. Meillä kaikilla on tietty kuva mielessä sillä pitäisi olla tällaiset palomuurit paikalla, jotta estetään mahdollisesti ristiriitakysymykset, eturistiriitakysymykset. Sitten mitä tulee tähän valvontamekanismiin, meidän pitää pystyä identifioimaan ne kohdat yhteistyössä, niin kuin aina kun teemme yhteistyötä eri tahojen kesken, jotta pystymme parantamaan toimintaa meidän pitää mahdollisuusrajoissa pyrkiä auttamaan puutteellisissa kysymyksissä ja korjaamaan tätä henkilöstön vajetta. Ja toisaalta taas pyytäisin oikeastaan EKPltä että se antaisi käyttöön kaiken tarvittavan informaation, jota tarvitaan. Ja tätä kautta voidaan sitten helpottaa sitä, että tilintarkastustuomioistuin saa vastauksen niihinkin kysymyksiin, joiden kohdalla se näkee mahdollisia huolenaiheita, niin kuin täällä on todettu. Esimerkiksi pitää tehdä selkeä, mahdollisimman selkeä ero vaikeuksien välillä, jotka liittyvät rahapolitiikkaan. Tai siis EKP e pitää siis erottaa kaksi tehtävää, se rahapolitiikka ja tämä valvontatehtävä. Tietysti kansallisissakin keskuspankeissa joskus on niin, että täältä Euroopasta käsin yritetään sitoa tavallaan kansallisia keskuspankkeja. Tietenkin tällainen hiukan saattaa herättää ärsytystä ja haluaisin, että kollegat ottaisivat myös tämän puolen huomioon. Joissakin tapauksissa äh, astumme ehkä toisten varpaille. Kaikilla on tavallaan oma pankkijärjestelmänsä ja kaikki haluavat pitää sen ehkä jo liiallisen valvon ulkopuolella. Ja tarkastustuomioista on kuitenkin antanut tasapainoisia suosituksia tulevaisuuden varalta ja meidän ei pitäisi mennä pidemmälle kuin sen esittämät suositukset. Ne olivat mielestäni todella tärkeitä ajatellen yhteisen valvontamekanismin tulevaa toimintaa. Äh, Minä osallistun säännöllisesti mm, tähän valiokuntaan, niin olette ehkä jo huomanneet, että suhtaudun vähän skeptisesti siihen, mitä täällä tapahtuu. Mutta minuun tekee aina suuren vaikutuksen tämä tilintarkastustuomioistuin ja se, miten se toimii. Kuten puheenjohtaja sanoi, niin EKP ei voi noin vain valita, mitä se antaa, mitä asiakirjoja antaa. Tilintarkastustuomioistuimen pyyntö on aivan hyvä. Kun ajatellaan pankkiunionin tavoitteita, ensinnäkin halutaan olla avoimempia, yhtenäisempiä ja turvallisempia. Ja eh, YVM perustettiin vuonna 2014. Sen piti olla pankkiunionin yksi pilareista. No ne eh, lastentaudit, joista alun aiemmin puhuttiin ja jotka ähm, aiheuttivat Irlannille eh, noin 70 miljardin ähm, tappion, niin voidaan sanoa, että tavoitteet eivät toteutuneet. Sanoitte, että teillä ei ollut virallisesti sananvaltaa siihen, mitä tapahtui, mutta epämuodollisesti on kyllä voitu sanoa, ja meidän täytyy oppia menneisyydestä. Se voisi olla hyvä ajatus. Vuonna 2007 Jonathan, Jonathan Sugarman niminen ähm, ilmiantaja meni Irlan pankkivalvojan keskuspank, keskuspankkiin ja sanoi, että hänen oma pankkinsa rikkoi likviditeettivaatimuksia vastaan. Ja vuoden kuluttua siitä jokainen Irlannin pankki luhistui. Ja tuolloin annettiin tällainen kattava pankki, ää, siis tällainen pelastus ja prosessi, ja se maksoi meille 17 miljardia. Ää, voidaan ajatella, kysyä, että jos yksi pankki rikkoi sääntöjä, niin kuinka moni muu? Ja me edelleenkin maksamme tästä kolme miljardia viime vuonna, kaksi sitä edellisenä, yksi yhden miljardin sitä edellisenä. Ja tämä tarkoittaa siitä, että sanotaan nyt näin, että, että pankkilainasi syttyi tuleen, mutta me emme hyötyneet tämän tulen aiheuttamasta lämmöstä. Ja kun otetaan huomioon, että e, Irlannin keskuspankki edelleenkin kieltäytyy tekemästä sitä, mitä Jonathan Sugarman käski, niin minä kysyin tilintarkastustuomioistuimelta, joka sai tämän EKPn briefin ennen YVM, niin eikö teidän pitäisi vielä tutkia tätä Sugarmanin juttua ja pohtia, mitä se on aiheuttanut paitsi irlantilaisille, myös EKPlle ja sen seurauksena koko EUlle. Nämä lapsi, la, lastentaudit voidaan, niitä voidaan pitää lastentautina, mutta ää, kyllä nämä tauditkin paljon maksavat, ei niitä voi noin vain ylekatsoa, mm, koska mm, onhan helppo sanoa, että ovi on nyt kiinni, mutta jos hevonen on jo laukannut pelloillemme ja syönyt viljan, niin mm, ihan turhaan sanoa, että ei tämä hevonen enää toista kertaa pääse ulos. Mitä se auttaa? Te olette tehneet muissakin asioissa hyvää työtä, niin tehkää tässäkin. Das Wort erhält. Puheenvuoron saa nyt Lisenfeld, Visma pääosastolta. Anteeksi? kuin Mr. Viegas. Ah, Ai, anteeksi, Viegas. Kiitos oikein paljon. Pyrin puhumaan melko lyhyesti. Aluksi kertoisin, että me kuessa haluamme rahoitusjärjestelmän julkista valvontaa. Tämä on liian tärkeä kysymys. Sitä ei voi jättää ainoastaan vapaasti markkinoiden ja yksityisten toimijoiden kontolle. Tämän varaumana ikään kuin aluksi. Mutta totta kai se ajatus, että pankkivalvonta keskitetään, on ajatus, johon liittyy tärkeitä varaumia meillä. Syitä on jo esitelty täällä salissa. Mielestäni olisi aivan oikein vastata näihin ongelmiin eturistiriitoihin, jotka ovat EKPlla valvontaviranomaisena. Resurssien puute myös osoittaa tämän keskittäminen. Tämän tyyppinen keskittäminen vaatii resursseja. Ja näitä resursseja yksinkertaisesti ei tälle mekanismille ole tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme koordinointia valvontamekanismin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä, eli keskuspankkien välillä. Meidän pitäisi saada tähän jonkinlainen tyydyttävä ratkaisu. Valvontamekanismi toimii sen tiedon pohjalta, jota pankit tarjoavat. Haluaisin tietää vähän enemmän siitä, miten tämä toimii. Miten valvontamekanismin tekniset asiantuntijat työstävät tätä tietoa. Tiedämme, että pankeilla on omat arvionsa ja laskelmansa omaisuuden osalta. Miten näitä voidaan käsitellä riippumattomasti teknisten asiantuntijoiden puolelta? Ei entä varjopankkitoiminta? Saattaa olla niin, että taseet näyttävät melko terveeltä, mutta arvopaperista, mistä käytetään, jotta saadaan tietyt osiot taseen ulkopuolelle ja silloin saadaan melko hämärissäkin oloissa ajettua varjopankkitoimintaa. Voidaanko siis ajatella, että meillä on pankkivalvontajärjestelmä, joka oikeastaan edistää varjopankkijärjestelmää ja luo epävakautta koko järjestelmää sitä kautta? Ja viimeinen kysymys. Koko tämä too big to fail, liian suuri kaatumaan kysymys. Olisikohan parempi, että käsittelisimme suoraan rakennetta rahoitusjärjestelmässä, ei ainoastaan valvontajärjestelmässä niin, että investointi- ja vähittäispankkitoiminta erotettaisiin toisistaan. Kiitos oikein paljon. Halusiko komissio käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei, joten annan puheenvuoron vastausta varten ensin EKPlle. Olkaa hyvä. No, to the, to, sorry, to the court of... Ei anteeksi, tilintarkastustuomioistuin ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minkä takia me halusimme kyseisiä asiakirjoja? Tämä lähti mandaattimme määritelmästä, nimittäin me tarkastamme sitä, onko EKPn johto tehokas toiminnassaan mitä tulee valvonta, sen valvontatehtävään. Tämän takia näitä asiakirjoja siis pyydettiin. Kiinnittäisin huomiota myös siihen, että EKP ei ole kommentoinut sanonut, etteivät, etteivätkö suosituksemme olisi mandatin mukaisia, mutta emme saaneet niitä asiakirjoja, joita me pidimme kuitenkin välttämättömiä, välttämättömänä työmme kannalta. Sitten luottamuksessa kolmannet osapuolet, kun yksityinen tarkastaja tarkastaa tilejä yksityisissä, yksityisissä yrityksissä, se ei vaadi tietoja kolmannesta tahosta, mutta tietenkin se joutuu noudattamaan luottamuksellisuus luottamuksellisuutta tietojen kohdalta se saa käyttöönsä. Tai hän on mm, siis samaa asia julkisessakin tarkastuksessa. Mitä sitten tulee siihen asiaan, voitaisiinko ongelmaan puuttua toimijoiden välisellä sopimuksella niin toistan, tuomioistuin ei ole vielä päättänyt, millä tavalla se aikoo tässä toimia. Me odotamme parlamentin loppupäätelmiä asiasta ja myös kannottoa komissiosta sitten kun sen kertomus tulee yhteisen, yhteisen valvontamekanismin toiminnasta. Sanoisin vain, että jos näin tehdään, niin tai pitäisi ymmärtää niin, että välttämättä tämä johtaisi menestykseen kohtuajassa. Tämä on mahdollinen tie, jonka valitsemme, mutta se ei välttämättä ole se tie, josta olisi jo päätetty. Eikä se varmastikaan pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Siinä kaikki. Thank you. Kiitos, Sabine um, uh, Lautenschläger. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aluksi haluaisin oikaista vähän tätä ehkä väärinkäsitystä. Kaikki se tieto, jota komissio tarvitsi tätä tarkastelua varten, josta kysyitte edustajan Valli. Kaikki tämä tieto saatiin meiltä. Ja minusta tuntuu, että kaiken kaiken toiminta, kysymykset, kuulemiset, dokumentaatio annettiin EKPltä ja me odotamme vain raporttia. Eli tämä ei ole meidän raporttimme, vaan on e komission raportti, eikö niin? Me emme ole mitenkään myöhässä tässä. Tämä on meidän puoleltamme saatu päätöksen jo useita kuukausia sitten. Ja sitten kysymys siitä, tutkimmeko oikeita asioita, katsommeko oikeita asioita – voin vakuuttaa, että me katsomme kaikkia riskityyppejä. Operationaalinen riski, markkinariski, kuten juuri luettelitte, johdanneiset tason kolme, varallisuus, arvopaperistaminen, pankkitoiminta. Kaikki näitä tutkimme yhtä syvällisesti kuin luottoriskiä. Emme halua jättää huomiota mitään riskityyppiä. Meidän käsityksemme on se, että ainoastaan kestävät pankit, joilla on riittävästi pääomaa ja riittävästi likviditeettiä ja joilla on hyvin toimiva, sopivasti toimiva riski, hallinto ja bisnessuunnitelma voivat tarjota palveluita reaalitalouteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Luottoriskit, markkinariskit ja muut riskit on katettava tasavertaisesti. Ja jos ajatellaan täytäntöönpanoa, niin on todettava, että yhtenäisissä säännöissä on paljon tilaa tehdä päätöksiä, mutta meitä tilintarkastetaan ei ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen puolelta hallinnon tehokkuuden osalta, mutta meillä on jo kahdeksas, kahdeksas arviointi IMFn puolelta kun katsotaan meidän mahdollisuutta katsoa luottoriskiä, markkinariskiä johdannaisten kolmen tason tuotteiden ja niin edelleen osalta. Ja operatiivisen riskin osalta katsotaan meidän tehokkuuttamme EUn puolelta ja meillä on sisäinen tilintarkastus myös. Ja hyvin selkeät säännöt kattavat sekä globaalin että EUn tason siinä mielessä, että pohditaan minkälaisia arviointeja meidän on tehtävä. Tämä on hyvin selvää. Euroopan sääntöpuitteista. Meidän on siis huolehdittava siitä, että on ymmärrys bisnesstrategiasta, riskistrategiasta ja kaikista riskeistä pankeissa. Me emme siis mitenkään puutu erityisesti luottoriskikysymyksiin, vaan katsomme kaikkea. Ja sitten eturistiriidat. Meillä on erottelujärjestelmä EKPssä, että noudatetaan, ja yhteiset palvelumme, kuten IT, henkilöstö ja rakennushallinto, eivät aja politiikkaa. Tätä tekee valvonnan, yhteisen valvontamekanismin neuvosto. Ja ainoa joka on molemmissa taissa mukana, on minä, joka olen hallintoneuvostossa, EKPssä ja hallintoneuvoston jäsen ja johdan yhteistä valvontamekanismia. Yhteiset tietyt palvelut siis eivät vaikuta siihen, miten valvontatehtävämme toteutamme. Nyt kysymys siitä, valitsemmeko, mitä tietoa tilintarkastustuomioistuimelle annamme. Pyydän todella, että voin vakuuttaa teidät tässäkin yhteydessä siitä, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen meille lähettämät pyynnöt olivat oikeudellisen tarkastelun alaisena. Katsoin sitä, mitkä ovat velvollisuutemme, yhteislainsäätäjien antamat velvollisuudet. On aivan selvää, että kaikessa tilintarkastustuomioistuimessa äh, tilintarkastustoiminnassa on tietoa kolmansilta osapuolilta. Eli tilintarkastetaan kohde, mutta sitten on selkeät velvoitteet yhteisen valvontamekanismin asetuksessa. Meillä on lupa antaa tietoa pankeista kolmansille osapuolille ainoastaan, jos kolmas osapuoli omaa tarpeen tietää. Olettaisin, että meitä valvotaan tilintarkastustuomioistuimen puolelta myös sinä. Noudatammeko luottamuksellisuuteen liittyviä sääntöjä? Meidän velvoitteemme on jokaisen pyynnön yhteydessä, riippumatta siitä, keneltä se tulee, pohtia tätä. Näin teemme on komission osalta myös. Onko tarve tietää siis kysyjällä? Ei enemmistössä, mutta jossain kysymyksessä pohdittiin, mikä on tarve tietää, miksi pitää esimerkiksi saada tietää työpankkiin liittyvää tietoa, jotta voidaan nähdä, toimiko hallinto tehokkaasti. Tulkkaus loppuu kahden minuutin kuluttua, sanoo puheenjohtaja. Niin viimeinen kysymys. Esittelijän pitää saada vielä puheenvuoro. No selvä, miten tätä tietoa työstetään, jos oikein muistan. Me keräämme tiedon yhteen ja sitten benchmarking-järjestelmän kautta katsotaan, miten voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota, tie, tarjota tietoa. Voimme hyvin osoittaa, miten arviot tehdään, miten arvioidaan eri riskityypit, miten verrataan pankkien tietoja samantyyppisiin tyyppisiin yritysmalleihin. Kiitos oikein paljon. Ihan lyhyesti esittelijä. Kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia. Vedän tässä vähän lankoja yhteen tästä kiintoisasta keskustelusta. Huomaan, että kollegat ovat hyvin kiinnostuneita tästä. Tässä on useita kysymyksiä, joihin täytyy vielä syventää poliittisesti. Monet, monet ovat ilmaiset, että tarvitaan enemmän ää, tilivelvollisuutta ja avoimuutta keskuspankkiin, ja me haluamme paremmin ymmärtää tätä mekanismia, jonka avulla kuitenkin voidaan ylläpitää tietty ää, salassapito, oikeus tai velvollisuus. Mutta meidän täytyy siis löytää ratkaisu, jolla voidaan taata se avoimuus, jota kaikki ryhmät ovat vaatineet ja pyytäneet. Haluan kiittää teitä arviostanne, joka liittyy tähän poliittiseen ulottuvuuteen. Me huomaamme, että meillä on pieniä mielipideeroavaisuuksia, näkemyseroja niitä kuitenkaan tarvitsisi olla, koska me olemme kaikki eurooppalaisia, me olemme kaikki tämän mantereen jäseniä. Ja vaikka onkin ja tällainen ta- taloudellinen instituutio voi aiheuttaa eroavaisuuksia ja eturistiriitoja, mutta meidän täytyy toimia niin, että me kaikki hyödymme siitä. Ja, kun kritiikkiä estetään, niin meidän täytyy käytä tätä kritiikkiä hyväksemme niin, että pääsemme eteenpäin, niin että ymmärrämme enemmän näitä eroavaisuuksia, joita unionin sisällä on, ja pyrimme löytämään yhdessä ratkaisuja. Eli älkäämme rakentako muureja populistisilla syytteillä ja yksinkertaisilla simppelillä argumenteilla. Meidän täytyy löytää ratkaisuja ilman ennakkoluulojakin. Kiitos oikein paljon. Mm, puheenvuoron saa puheenjohtaja Gressle vielä, mutta pari huomiota. Mielestäni keskustelu on ollut todella hyödyllinen. Minä ymmärrän ekopenkin kantoja, mutta yhdestä asiasta en ole samaa mieltä. Me olemme keskustelleet paljon YVMn osalta. Kolmasta on pääomasta ja meille kerrottiin, tämän puolelta, että vielä ei ole riittävästi resursseja, henkilöstöresursseja tälle valvonnan osalta. Eli uskoakseni ei ole vielä ihan tarkkaan näitä osia valvottu. Se voi olla ehkä ymmärrettävääkin, kun tämä on niin monimutkainen asia, mutta ei pitäisi varmaan kiertää tätä ongelmaa, vaan pitäisi tunnustaa ongelman olemassaoloa ja pyrkiä parantamaan valvontaa muissa kysymyksissä. Täysin ymmärrän sopimuksen rajoitukset. Aivan erityinen asema on YVM, EKPssä ja tämä yhdistelmä yhdessä toimielimessä, jossa on jaettu toimivalta. EKPssä on malli, joka on monissa jäsenvaltioissakin käytössä. Kuitenkin kysymys, joka liittyy tilintarkastukseen tiukasti. Tietyt avoimet kysymykset ovat tärkeitä ja pohdimme niitä tarkkaan ottaen huomioon myös talousarvion valvontavaliokunnan kannat. Se valiokuntahan on enemmän vastuussa näistä kysymyksistä. Teillä onkin puheenvuoro. Uh, Kiitoksia kovasti kaikille kollegoille. Mitä minun tulee, niin huomasin, että tilintarkastustuomioistuimenkin osalta – asetuksemme artikla on aivan yksiselitteinen. Odotamme, mitä tilintarkastustuomioistuin aikoo tehdä. Toivottavasti me voimme laskea teidän kertomuksenne varaan ja annatte meille lisää tietoja. Kiitoksia kovasti ja kokous päättyy. Kiitoksia kovasti hyvästä yhteistyöstä.